Good morning, ladies and gentlemen, dear Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Voimme aloittaa järjestäytymiskokouksemme. Minä odotin viitisen minuuttia vielä siksi, että sosiaalidemokraattien koordinaattori on juuttunut ruuhkaan. Heille vielä oli tullut paikalle, mutta aloitamme nyt kuitenkin siitä huolimatta. Minä olen täällä ylhäällä siksi, että olen niin komea, vaan siksi, että eh, sen jälkeen kun sihteeristö oli selittänyt asian ja niin kuin minä työjärjestyksessämme määritellään, minä ilmeisesti olen se, joka on pisimpään ollut täällä parlamentissa. Näen täällä eh, kollega Thomas Mann, joka on ollut yhtä kauan täällä niin kuin minä, mutta hän on tässä valiokunnassa vain varajäsen. Siksi kysynkin nyt ensiksi puheenjohtajan vaalia varten. Puheenjohtajana on se, joka on ollut täällä pisimpään parlamentin jäsen. Onko joku, joka ennen heinäkuuta 1994 jo ollut Euroopan parlamentin jäsen? Hän olisi silloin se, joka johtaisi kokousta. En näe ketään, joten minä nyt muutaman minuutin ajan voin johtaa kokousta. Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Olemme avanneet kokouksen. Ja minä saanen muistuttaa, että tänään esityslistalla on puheenjohtajan ja neljän varapuheenjohtajan valinta. Minulla on kansanpuolueen koordinaattorin ehdotus tiedossani, näistä, joka haluaa sanoa jotakin varapuheenjohtajista. Onko tämä eh, ehdotus vielä ajankohtainen, herra Rosati? No, Mr. Chairman. Okay. Uh, eh, esityslistasta olemme yhtä mieltä nyt tällaisena. So, Joten äänioikeututtuja ovat täysjäsenet ja ne varajäsenet, jotka, on, jotka heidän ryhmänsä ovat ilmoittaneet tänne kansanpuolueesta, on viisi ilmoitusta. Jetska, Grützos und Mann für die SND. SND-ryhmästä. Quier, Popa, Schlein und Sani für Aldes. Thierry. Für die Grünen Ortusan und für die GUE Schirdewan. Okei. Okay. Äh, dies... Nämä olisivat siis henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja, kun äh, äänestetään käyttäen äänestyslippuja. Joten päätösvaltaisuus vaalia varten on vähintään 12 jäsentä eli neljännes jäsenistä. Tämä on ensimmäinen maaliskuuta parlamentin mukaan päätös, siis vuonna 1995 täytyy olla 12 läsnä, kun meitä on 40. Sitten ehdotukset puheenjohtajaksi. Ja saanen kysyä, kuka tekee esityksen? Herra Turvalds. Vielen Dank, Kiitos, herra ikäpuheenjohtaja. Ehdotan Pete Jesekiä. Pete Jesekiä on ehdotettu. Onko muita ehdotuksia? En näe muita ehdotuksia. Minun täytyy kysyä nyt, onko ehdokas valmis hyvästymään, hyväksymään ehdotuksen. Okei. Okay. Olen. Kiitoksia. Kiitos Peter. Hän oli PANA-valiokunnassa toisena esittelijänä, joten hän on suostunut tähän ehdotukseen. Nyt meillä on siis ehdokas eikä vastaehdokkaita. Uskon, että voimme hyväksyä tämän suosion osoituksen. Ehdotan, että Peter Jesek valitaan puheenjohtajaksi, kuten ehdotettiin. Herzlichen Glück. Onnittelut toivon menestystä seuraavien 12 kuukauden aikana. Ja sinulle, Peter, annan nyt puheenjohtajuuden. Minun tehtäväni päättyykin näin viiden minuutin jälkeen. Kaikkea hyvää uudessa tehtävässä. Well, thank you. It's a great privilege and honor. Kiitoksia. Suuri ilo ja kunnia tehdä taas työtä niin monien asiantuntevien sitoutuneiden kollegoiden kanssa. Nyt lähdemme äänestämään ensimmäisestä varapuheenjohtajasta. Oletan, että varaa henkilöt ovat samat ja Äänivaltaisuus on sama. Ah, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin pyytää kollegoilta, että nyt ei edettäisi varapuheenjohtajien valintaan ottaen huomioon, että eri ryhmien välillä tehtiin sopimus siitä, että kaikki olisivat edustettuina ja jälleen kerran olemme sellaisessa tilanteessa, että tässä on kahden parlamentin suuren ryhmän välinen sopimus, jolla jätetään pienemmät ryhmät ulkopuolelle, joten pyydämme parlamentilta, että otetaan huomioon nyt demokraattiset arvot eikä ryhdytä pelailemaan, vaan kunnioitetaan allekirjoitettuja sopimuksia. Tästä syystä me pyydämme, että emme niistä varapuheenjohtajista ennen kuin asia on selvitetty ja kaikkien äh, parlamenttiryhmien demokraattinen edustus on äh, tässä varmistettuna niin kuin aikaisemmin jo sovittiin. Thank you. But my understanding is that... Kiitoksia. Olen ymmärtänyt, että te ette ehdota siis nyt, että äänestettäisiin siitä, että siirrettäisiin myöhemmäksi tätä äänestystä. Kyllä minä ehdotan tätä äänestystä. We will make it subject to, to the vote. Eli sitten äänestämme tästä. Äänestämme kädennosta äänestyksenä yksinkertaisella enemmistöllä ehdotuksesta siirtää myöhemmäksi äänestystä varapuheenjohtajista. Kuka puoltaa äänestyksen siirtämistä? Kuka vastustaa? Tyhjää. Ehdotus on hylätty. Äänestämme varapuheenjohtajista nyt. Well, I call for nomination for... Pyydän nimeämään ensimmäisen varapuheenjohtajan. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. ESR-ryhmän puolesta esittämme Robert Zileä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Thank you. Kiitoksia. Is there any other candidate? Onko muita ehdokkaita? Ei näyttäisi olevan. Herra äh, Zile, hän ei ole paikalla. Hän lähetti hyväksyntänsä ehdokkaaksi. Vahvistan, että hän on valiokunnan täysjäsen ja hän on asianmukaisesti ilmoittanut taloudellisista intresseistään. Eli näin ollen pystymme ehdokkaan hyväksymään käten taputuksilla. Well, now we moved. No niin, siirrymme valitsemaan toista varapuheenjohtajaa. Ehdokkaat, olkaa hyvä. Much better. I would like to... Kiitoksia. Haluaisin nimittää Jolin toiseksi varapuheenjohtaja. Hän ei päässyt tänne tänään, mutta hän lähetti se sähköpostin ja sanoi, että hän on mielellään ottaa tämän toimen vastaan. Thank you. Nomination. Kiitokset tästä ehdokasasetuksesta. Näyttäisi siltä, että Eva Jolli on ainut ehdokas. Hän on ilmaissut hyväksyntänsä kirjallisesti ehdokuuteen. Hän on tämän valiokunnan täysjäsen ja hän on asianmukaisesti äh, antanut ilmoituksen taloudellisista sidoksistansa. Joten hänet julistan äh, suosinosoituksiin valituksi toiseksi varapuheenjohtajaksi. Well, now we will vote. Seuraavaksi äänestämme kolmannesta varapuheenjohtajasta. Ehdokasasettelu Darius Rosati. Sure. On behalf of the EP. Kiitoksia EPP-ryhmän puolesta. Haluaisin ehdottaa Esther de Langea. Hän on tämän valiokunnan täysjäsen. Thank you. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Desde el GUE, nosotros, desde el... Gwen puolesta ehdotamme Mike kuten on sovittu ja niin kuin tähän asti on toimittu. Käsittääksemme ainoastaan suuren koalition sopimus kansanpuolueen ja sosialistien välillä saisi aikaan sen, että varapuhemies Guelta otettaisiin pois. Mielestämme tämä on äärimmäisen huono tapa aloittaa tämän valiokunnan työ, niin että rikotaan sopimuksia ja ymmärretään, että että toimitaan niin, että kansanpuolueella on enemmän eh, varapuheenjohtajia ja työvaliokunnan jäseniä kun oli sovittu ja näin rikotaan aikaisemmat sopimukset, joten me pidämme kiinni mm, ehdokkaastamme, joka ei ole täällä paikalla, mutta hän on julkisesti ilmoittanut, että hän on kyllä käytettävissä. Ehdotamme häntä edelleen. Thank you for Kiitoksia näistä kahdesta ehdokasasetuksesta. Näyttäisi siltä, että ehdokkaita on todellakin vain kaksi. Monet ovat ilmaisseet hyväksyntänsä asettua ehdokkaiksi. Molemmat ovat tämän valiokunnan täysjäseniä ja molemmat ovat asianmukaisesti antaneet taloudellisiin sidoksiin liittyvän ilmoituksensa. Nyt äänestämme Tämä on koneäänestys, salainen äänestys, joten laittakapa äänestyskorttinne äänestyslaitteeseen. Ja ensin teemme koeäänestyksen. Does anyone have, everyone have... Ovatko kaikki äänestäneet? Onko kaikilla äänestyskortti? Olkaa hyvä. Chairman, I, I don't have my voting card and... Puheenjohtaja, minulla ei ole korttia mukana. Mielellään kuitenkin äänestäisin. Tietenkin voin, olen valmis julkisesti tukea omaa ehdokkaasta, niin se ei ole mikään ongelma. Way how you can vote is to send... Ainut tapa äänestyy, äänestää teille on se, että lähetätte jonkun hakemaan korvaavan kortin teille nyt vikkelästi. In the meantime, I think we can Tätä odotellessa me voimme varmaankin toteuttaa tämän koeäänestyksen. Jos meillä on kaksi ehdokasta, niin heille annetaan nämä värit napuloista kaksi testiäänestystä. Äänestämme ensimmäisen ehdokkaan puolesta mahdollisen ensimmäisen ehdokkaan puolesta ja sen jälkeen toisen ehdokkaan, joten mahdollinen ensimmäinen ehdokas. Äänestys alkaa. Voitte painaa joko vihreää tai punaista. Depending on which candidate. Riippuen siitä kummasta ehdokasta pidätte. Sorry. Yeah, it's a test vote. I, I... Koeäänestys. Again it will... Toistan vielä, eli yksi ääni kaksi eh, mahdollista ehdokasta. Toinen on punainen, toinen vihreä. I suggest that if the vote is... Kun tämä on testi, niin ehdotan, että emme ota mitään nimiä tähän käyttöön. Yeah. Okay, so... Tämä oli ajatuksenakin kyllä. Eli äänestys alkaa nyt. This is the test vote. Tämä on koeäänestys. Okay. okay. Still someone to vote? Vieläkö joku haluaa äänestää? Yksi EPP-läinen liikaa. Okay, now it's fine. The vote is... No niin, nyt tämä on kunnossa. Äänestys päättyy. Selvä. So now I will attribute the the colors. Seuraavaksi annan nämä värit ehdokkaalle Rova de Lange saa vihreän värin, herra Matt, äh, Matt Carthy punaisen. And the candidate will one... Ehdokas voittaa, jos hän saa ehdottoman enemmistön annetuista äänistä, pois lukien tyhjät äänet. Toistan. Robert de Langen, nappula on vihreä, her, äh, herra Carthin punainen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. So the number of votes cast. Eli annettujen äänien määrä on 35. Äänestäjiä oli 36. Tyhjiä 2. Vaadittava enemmistö on 16 ääntä ja Rovatelange valittiin Joten, koska hän sai 22 ääntä, onnittelen Rovatelangea ja toivotan teille paljon menestystä. Now we will vote on the fourth. Seuraavaksi äänestämme neljännestä varapuheenjohtajasta. Ja pyydän ehdokkuuksia. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh... Kiitoksia puheenjohtaja SND-ryhmä. Haluaisin ehdottaa Anna Gomesia neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Hän on tunnettu valiokunnan jäsen. Hän oli myös panavaliokunnan jäsen ja ehdotamme häntä tähän neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Uh, Ray Finch. Raymond Fish. Finch. Finch absent, but she has sent consent. Okay. candidates? Onko muita ehdokkaita? Ja, ich würde gern... Minä haluaisin ehdostaa Matt Kaasia GUNGL. Ryhmän nimissä hän oli Panama-paperien erityisvaliokunnassa henkilöt, jotka johtivat työn menestyksen tulokseen. Hän hänen asioistaan me olemme nyt saaneet myöskin tämän riitysvalkan ja pyydän, että läsnä olevat kollegat kunnioittaisivat tämän talon demokraattisen vähemmistön oikeuksia ja antaisivat tukensa meidän ehdokkaallemme. Thank you. Any other... Kiitos. Onko muita ehdokkaita? Näin ei ole. Joten kysyisin Anna Gomesilta, hyväksyttekö te tämän ehdokkuutenne? Kyllä. Kiitos. Kaksi muuta ehdokasta ovat, ilma, kaksi muuta ehdokasta ovat ilmoittaneet kirjallisesti hyväksyntänsä. Kaikki nämä kolme ehdokasta ovat tämän valiokunnan täysjäseniä ja he ovat asianmukaisesti antaneet taloudellisia sidoksia koskevan ilmoituksensa. Järjestämme salaisen koneäänestyksen kolme ehdokasta. Meillä on myös kolme napulaa äänestyslaitteissamme, joten annan värit ehdokkaille siinä järjestyksessä, jossa heidät esitettiin. Vihreä nappula Anna Gomes. Valkoinen nappula Ray Finch ja punainen nappula on Matt Carthy. on myös vihreä. Ray Finch, valkoinen. Matt Carthy, punainen. Tässä tarvitaan ehdoton enemmistö annetuista äänistä, jotta ehdokas voidaan valita. Äänestyksen avaan nyt.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 Okay, so yeah. So the results. Äänestyksen tulokset on seuraavat. 36 jäsentä äänesti. 30, äänesti 35 ääntä annettiin. Ehdoton enemmistö oli 18 ääntä. Anna Gomes sai 23 ääntä, herra Finch 7 ja herra Garfi 5. Eli Anna Gomes on valittu neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Onnittelut teille. I can also inform you. Voin myös kertoa teille, että olemme täyttäneet äh, parlamentaarisen monimuotoisuuden vaatimukset. Meillä on äh, nyt täällä mies- ja naisjäseniä ja kaikki eivät tule yhdestä ainoasta jäsenvaltiosta. Ja edustettuna ovat myös useammat poliittiset ryhmät. Joten tämä kohta esityslistasta on käsitelty. Minulla on ilmoitus teille, koska olemme edellä aikataulua. Ehdotan, että järjestämme koordinaattoreiden kokouksen saman tien, jos kukaan ei vastusta tätä. Viiden minuutin tauko ja sitten aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Kokous on päättynyt.